I would ask the colleague... Nyt pyytäisin kollegat teitä asettautumaan paikoillenne. Meidän on tarkoitus toimittaa äänestykset. Kun herra Liberatski saa asettauduttua paikoilleen, äänestykset alkavat. În regulă. Deci, prima chestiune pe care trebuie să o lămurim. Aivan ensin haluaisin todeta, että pöytäkirja. Herra Kaava, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President.